nostro... E... No niin, asettautukaahan kaikki paikoillenne. No niin, ministeri tulee hieman myöhässä. Hänellä on tässä tiukka aikataulu ja meillä paljon tehtävää, niin hyödynnetään omalta osaltamme myöskin hyvin käytettävissä oleva aika. Ensinnä haluaisin toivottaa ministeri tänne tervetulleeksi. Me kaikki tiedämme, että komissi- valiokunta aikoo hyväksyä erittäin tärkeän päätöslauselman nimenomaan maan tilanteeseen liittyen, jossa nimenomaan käydään läpi edistyksen tilannetta, mutta tietysti tehtävää vielä jäljelle jää, jotta Kosovo eh, lähestyy Euroopan unionia. Viime vuodet maassanne, hyvä ministeri, ovat olleet suurien muutosten vuosia, mitä tulee demokraattiseen kehitykseen kun muistetaan, minkä tyyppisiä sopimuksia on ja solmittu. Ja itsenäisyys julistus vuonna 2008 ja sitten modernin perustuslain hyväksyminen. Ja vuoden 2009 marraskuussa pidettiin ensimmäiset paikallisvaalit ja näin saatiin Ähm, hajautettu demokraattinen hallinto rakenne maahan. Mutta on myös muita aspekteja, joita on tarkasteltava ja jotka vielä parannusta vaativat. Esimerkiksi ähm, yhteys Serbian yhteisöön ja sitten Pohjois-Kosovon hankala tilanne ja mitä sitten meihin tulee EULEX-missio Kosovossa on törmännyt hankaluuksiin mandaattinsa toteuttamisessa. Toivottavasti ne saadaan hoidettua pois mahdollisimman pian. Kosovon uudistusohjelma kuitenkin on käynnissä ja suunnitelma on varsin kattava ja rakenteellisesti sellainen, että eh, oikeusvaltio periaatteet täyttyisivät ja sitähän me kaikki toivomme ja toivomme, että tähän suuntaan mennään. Toivotaan, että toimielimet ja instituutiot saadaan riittävän vahvoiksi, tietysti demokraattiselta pohjalta toimiviksi. Mutta sitten on joitain kysymyksiä, joissa kehitys ei ole vielä ihan valmiiksi kypsynyt, esimerkiksi tuomioistuinasiat. Tietysti korruption vastaisen taistelun on ryhdytty, mutta lisäponnisteluja tarvitaan. Ja sitten yhteisön EUn EULEX-missio Kosovossa eh, onkin nimenomaan tätä tarkoitusta varten perustettu korruption kitkemiseksi ja jotta saataisiin toimiva oikeusjärjestelmä maahan. Ja niin kuin tiedätte, hyvä ministeri, Kosovo ei ollut mukana viisumivapautuspaketissa mukana, vaikka siinä mukana muita alueen maita olikin. Niin kuin tiedätte, me käännyimme komission puoleen, jotta asian käsittely nopeutuisi ja jotta e, vapautusmenettelyn mahdollisimman pian myös teidän maanne mukaan saataisiin. Tämän lisäksi on toivottava, että te ponnistelette omalta saltanne, jotta tähän toivottuun tulokseen päästään niin pian kuin mahdollista. No niin, näin sanoin ja toivein. Voin nyt vielä sanoa sen verran, että varmasti teillä on eh, myöskin paljon sanottavaa ja nyt annankin teille mielelläni puheenvuoron, jos mahdollista, kymmenisen minuuttia tai vähän yli, jos haluatte, mutta kymmenisen minuuttia, olkaa hyvä. Thank you. Thank you so much. Paljon kiitoksia puheenjohtaja herra Albertini. On hieno nähdä teidät taas. Samalla on hyvä nähdä niin paljon ystäviä. So sitting in this room. Tässä huoneessa. Kiitän mahdollisuudesta vaihtaa mielipiteitä teidän kaikkien kanssa siitä, missä Kosova on tällä hetkellä ja miten tästä eteenpäin. niin paljon on haasteita, joita maailman nuorin valtio kohtaa. Erityisesti avainhaaste ja tavoite tässä maailman nuorimmassa valtiossa, EU-integraatio siis, ja eurooppalaiset liittymismahdollisuudet, perspektiivit maalleni. Monet teistä tietävät syvällisesti Kosovan tilanteen. Ja tuntevat nykykosovan taustat. Ja puhun mahdollisimman lyhyen, jotta voimme vaihtaa mielipiteitä. Sehän on tarkoituksena. Kosovo on edistynyt valtavasti. Niiden kahden vuoden aikana, jolloin se on ollut itsenäinen suvereeni valtio. Me etenemme vakaasti. sekä instituutioiden rakentamisessa – Kosovon instituutit perustuvat nykyaikaiseen perustuslakiin. joka perustuu korkeimmille, vaativimmille eurooppalaisille standardeille. Kosovat työskentelee 24 tuntia päivässä kahdella rintamalla. Ensinnäkin valtion sisäinen vakauttaminen ja kansainvälinen valtiollisuuden vakauttaminen. Sisäisesti Kosovo, sen instituutiot ja parlamentti erityisesti ovat lyhyessä ajassa onnistuneet hyväksymään paljon lainsäädäntöä, joka perustuu uuteen perustuslakiimme – sekä niihin säädöksiin, jotka ovat osana kattavaa Ahtisaaren koostamaa pakettia. Monet maailman kansat ovat tunnustaneet Kosovon. Ja Kosovalla on diplomaattisuhteet lähes 30 maan kanssa. Sillä on paljon suurlähetystä ja, ja konsulaatteja palvelemaan äh, Kosovan ja isäntämaan kahdenkeskeisiä etuja ja myös palvelemaan Kosovan kansalaisia, jotka ovat ulkomailla. EU-integraatio ja Euroopan integraatio on Kosovan päätavoite. Ja Kosovo tulee sanomaan, että se on saavuttanut tavoitteensa, kun se on hyväksytty Euroopan vapaiden kansakuntien perheen täysvaltaiseksi jäseneksi. eurooppalainen integraatio ajaa meitä, vetää meitä kaikessa, mitä teemmekin. Nyt on varmaan hyvä hetki ilmaista Kosovon arvostus siitä kaikesta tuesta, mitä Euroopan parlamentti on tarjonnut kosovan kansalle – ponnisteluissaan eurooppalaisen integraation tiellä. Elämme ratkaisevia hetkiä. Ja kansainvälisen tuomioistuimen päätös odottaa. Avainhetkiä on edessä. Voimme sanoa, että on ratkaiseva hetki, joka odottaa ratkaisevia, joskus vaikeita päätöksiä, mutta väistämättömiä päätöksiä. Jos me haluamme turvallisesti terveiseltä pohjalta edetä yksilötasolla Balkanin maana ja yhdessä Länsi-Balkanina. Kosovo on osaltaan vakaasti sitoutunut. EU-jäsenyyden tielle. Ja samanaikaisesti tavoitteena on luoda läheiset, hyvät naapurisuhteet osana alueellista yhteistyötä. me ollaan erinomaiset suhteet kaikkien välittömien naapureittensa kanssa ja pyrkii normaaleihin suhteisiin myös Serbian tasavallan kanssa. Me painotamme Serbian suhteiden normalisoitumista, koska Länsi-Balkanin tulevaisuus perustuu EU-integraatioon. Ja meidän täytyy kyetä osoittamaan, että me olemme kypsiä. Löytämällä rakentavimmat yhteistyötavat alueellisella tasolla. sen sijaan, että Kosovo tiellä heitettäisiin kaikenlaisia diplomaattisia kapuloita, olisi aika, että Serbian tasavalta, pohjoinen naapurimme, antaisi arvoa toiselle lähestymistavalle, yhteistyölle, järkevän rauhan saavuttamiseksi, mutta myöskin järkevän eurooppalaisen perspektiivin luomiseksi. Kosovo kansainvälisen valtioiden tielle kapulaiden heittäminen herättää vastakkainastelun haamun. Kosovan ja Serbian suhteisiin. Meidän on omaksuttava toinen suunta. Haihdutettava konfliktin vaara ja ratkaistava lukuisia meitä molempia askarruttavia ongelmia. Me pidämme myöteisenä että Albania, Bosnia-Herzegovina saisivat mahdollisimman pian viisumivapaustiekartaan, mutta samanaikaisesti me pyydämme selkeän benchmark-luettelon tehtävistä, joita Kosovon täytyy täyttää, niin että Kosovalle tarjottaisiin sitten mahdollisimman pian samanlainen tiekartta. On perustava virhe viivyttää tuota prosessia Kosovan tapauksessa liian pitkään verrattuna muihin maihin. Kosovalla on tietysti samanaikaisesti omat velvollisuutensa täytettävänä. Ja me neuvottelemme sopimuksia tällä hetkellä jäsenmaiden kanssa. Olemme Saksan, Ranskan ja Albanian kanssa tehneet sopimukset, olemme vieneet neuvottelut Itävallan ja Norjan kanssa loppuun. Ja yksi neuvottelukierros on vielä Itävallan kanssa. Me olemme valmiita täytäntöön panemaan äh, meille aste benchmarkit. Ja sitten kaavaatimuksen Estäkää tiukkoja vaatimuksia Kosovalle. Mutta antakaa meille selkeä lista ja selkeä näkemys aikataulusta. Me emme halua päätyä, ja te ette varmaan halua nähdä meidän päätyvän kiusalliseen tilanteeseen. Esimerkiksi Kosovon perustuslaki mahdollistaa kaksoiskansalaisuuden. Emmekä me halua nähdä, että monet kosovalaiset ryntäisivät sadakseen äh, Serbian, Albanian tai jopa Bosnian passin, jotta he voisivat matkustaa vapaasti. Herra puheenjohtaja ystävällisesti muistuttaa minun aikarajoitteista, mutta lopetan tähän ja kiitän teitä vielä paljon siitä, että olette tänne. Olen valmis vastaamaan kaikkiin kysymyksiin. Grazie, signor ministro. Eh, Kiitokset, hyvä ministeri. Varmasti keskustelun yhteydessä eh, voidaan vielä ottaa aiheita laajemmin esille. No niin, esittelijä Lunacek saa ensimmäisen kolmen minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos hyvä ulkoministeri tästä puheestanne. Ja on suuri ilo, että olette vieraanamme täällä, enkä näin tapaa teitä pelkästään omassa toimistossani tai muualla täällä parlamentissa. No niin, me olemme alustavan keskustelun mietintöehdotuksesta jo käyneet täällä valiokunnassa ja ilolla kuulin, mitä juuri kerroitte ja eh, mihin törmäsin sitten myöskin omien vierailujeni yhteydessä viime viikolla näistä viimeisin. Eli eh, olkaa eh, selviä sen suhteen, mitä vaaditte. Tämä on hyvä asia, sillä niin kuin totesitte, varsin paljon teidän ja teidän hallituksenne tulee tehdä, mutta omalta osaltani ja parlamentin osalta, varsin monen osalta. Uskon, että varsin monen parlamentin jäsen tukee tapaanne eurooppalaisen integraation osalta ja myöskin mitä tulee viisumivapautuspyrkimyksiin. On erittäin tärkeää, että oman maanne kansalaiset eivät jää eh, jälkeen, kun kaikki muut ympäriltä ne voivat matkustaa ilman viisumia. Tämä saattaa johtaa jopa vieraan kansalaisuuden hakemuspyrkimyksiin. Toteaisin tämän lisäksi myöskin, että Euroopan unioni lähti liikkeelle tietynlaista lähestymistavasta. Ja niin kuin totesitte, minä ja monet täällä tietysti toivovat, että kaikki 27 jäsenmaata tunnustaisivat maanne niin pian kuin mahdollista. Vaikka siihen ehkä vähän aikaa meneekin. Ja sitten vielä kommentoisin muutamaa mielestäni tärkeää seikkaa, jotka tulisi esiin nostaa, kun puhutaan EUn ja maan välisistä suhteista. Juuri totesittekin, että oikeusvaltioperiaate ja toimivien instituutioiden aikaansaaminen ovat avainkysymyksiä. Tämä sisäisesti ja ulkoisesti tarkastellen. Olen tästä täysin samaa mieltä. Mutta sitten yksi kysymys tässä on nyt hallitus vaihtunut ja esimerkiksi terveys- ja koulutusministerit ovat uusia. Tiedämme, että nämä nimenomaan ovat aihealueita, joissa muutoksia tarvitaan, että kaikki saavat hyvän pääsyn hoitojärjestelmiin ja toisaalta koulutuskysymykset on myöskin vielä saatettava uuteen uskoon. Ehkä voisitte tätä asiaa hieman kommentoida lähemmin. Ja sitten asia, joka yllätti minua myönteisesti, kun olin itse paikan päällä viime viikolla. Nämä kyltit ovat kolmekielisiä albaniksi, serbiaksi ja turkiksi, ja alueella myös puhutaan näitä kolmea kieltä. Ja kysyisin, aiotteko hallituksessanne tukea monikielisyyttä, että eri kansallisuusryhmät oppisivat toistensa kieliä? Käyttäisittekö tällaista lähestymistapaa maassanne? Uskoisin, että se voisi olla hyödyllinen. Ja sitten asia, jota viime viikkoina kovasti on kritisoitu. Ja puheenjohtaja saisin yhden lisäpuheen minuutin. Kiitos. Eli serbialaiset eh, operaattorit, näiden toiminnan eh, leikkaukset varsinkin eteläisillä alueilla – kun itse olin paikan päällä Tripsissä viime viikolla esimerkiksi, törmäsin tähän ongelmaan ja haluaisin lisäselvityksiä tähän asiaan. Tiedän kyllä, että nämä ovat olleet laittomasti toimivia operaattoreita, mutta on tärkeää kuitenkin käydä kauppatason neuvotteluja, jotta kaikille tarjoutuu mahdollisuus puheluyhteyksiin. Ja sitten vielä lopuksi liikkeen kysymyksistä hallituksessanne on päätetty 700 miljoonasta eurosta moottoritien rakentamiseksi. Tämä on suuri osa kansallista hanketta ja suhtaudun hieman kriittisesti tähän. Olisikohan tämä nyt paras lähestymistapa kuitenkaan lähteä liikkeelle infrastruktuurihankkeissa? Ehkä voisi olla parempi eh, panostaa enemmän vaikkapa rautateihin. Grazie, onorevole. Kiitokset, Lunacek. No niin, hyvä, että pitäydyitte puheessa melko hyvin, näin puheaika jää muillekin. Kukaan saa seuraavan puheenvuoron, kolme minuuttia teillekin, ja pitäytykää puheajassa, olkaa hyvä. I would like... Kiitos anteliaisuudesta. Tavoittaisin koneen arvoisaan vieraan tervetulleeksi tänne valikuntaamme. Minä kiinnostaa kaksi asiaa. Mainitsit jo ensimmäisen lyhyesti, eli suhteenne Serbian kanssa. Kysymykseni liittyy alueelliseen yhteistyöhön Balkanilla ja Kosovan osallistumiseen. Tiedätte, kuinka tärkeää tällainen yhteistyö on. Se on parasta valmistautumista EU-jäsenyyteen. Mitä teidän maanne tästä ajattelee? Ja sitten ne viisi EU-jäsenvaltiota, jotka ovat tähän mennessä olleet tunnustaneet Kosovan itsenäisyyttä. Keskustella parlamentissa vedotaan näihin maihin, että niiden pitäisi tunnustaa Kosovo ja pikaisesti. Niiden kanta ei ole siitä muuttunut. toivottavasti et tähän suuntaan ajatellut, kun puhuitte siitä, että kansainvälisiä ka- diplomaattisia kapuloita ei saa heittää. Toivottavasti se ei päde näihin maihin. Oma maani Slovakia osoitti, että tunnustamatta Kosovaa voidaan ää, kuitenkin tehdä järkevää yhteistyötä. Pääministeri Miroslava Lajcsakin vierailu maassanne osoitti, että vuoropuolella on mahdollista. Matta, haluaisin vilpittömät kommenttisi Kosovan ja noiden viiden maan suhteista. Grazie, onorevole Kukan. Eh, Kiitokset Kukan ja Antseeri. Seuraavana Varjo, esittelijä sosiaalidemokraattien ryhmästä. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. No niin, ehkä lyhyempikin puheaika riittää, katsotaan. Ensinnäkin hyvää iltapäivää teille, herra ministeri. Mielestäni tässä voi pitkälti yhtyä siihen, mitä juuri esititte. Itse olen sitä mieltä, että katson tärkeäksi sen, että maanne voi liittyä Euroopan unioniin. Ja haluaisin nyt vilpittömästi ja rehellisesti kuitenkin puhua muutamasta seikasta on ihan selvää, että eteenpäin on menty, mitä tulee eh, vakauttamispyrkimyksiin ja demokraattisen kehityksen maassanne. Siitä osoitus olivat viimeisimmät paikallisvaalit. Itse onnes, olin ihan paikan päällä niitä seuraamassa. Ja instituutioiden eh, rakenteelliset muutokset eh, tässä asiassa myöskin on onnistuttu niin, että Euroopan unionia lähemmäksi on tultu, mutta silti tehtävää on vielä paljon jäljellä. Pitää paikkansa, niin kuin totesit, että tarvittaisiin tietynlainen aikataulusuunnitelma, kun esimerkiksi puhutaan viisumikysymyksistä. Voin yhtyä siitä sanotte, kun toteatte, että olisi hyvä miettiä, mikä olisi Äh, liittymiseen liittyvien kysymysten aikataulu, mutta on todettava, että kyllähän tällainen luettelo jo on olemassa. Ja itse nostaisin nyt pari tärkeintä asiaa esille, kun on jo lähennytty EUta ja instituutta on kehitytty. Tässä puhuisin ensinnäkin oikeusjärjestelmästä ja uudistuksista siinä en tiedä, tarvitsisiko se ehkä syvempiäkin muutoksia, jos halutaan oikeusjärjestelmän uskottavuutta maassanne parantaa. Ja sitten toinen kysymys on kysymys, joka ei koske pelkästään teidän maatanne, se koskee varsin monta muutakin valtiota mutta on kuitenkin tärkeä asia ja liittyy korruption ja myöskin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Näitä kysymyksiä ei ole vielä saatu ratkaistua ja EULEX missio Kosovossa nimenomaan on näihin puuttunut ja me nimenomaan toivomme, että nämäkin kysymykset huomioidaan, kun demokraattista kehitystä halutaan tukea. Mielestäni olisi panostettava vähän enemmän ja vakavammin nimenomaan näihin kahteen kysymykseen. Että se luettelo ja ohjelma, jota pyydätte ja toivotte, eh, saataisiin eh, hyväksytyksi mahdollisimman nopeasti. Kiitos. Parola. Kiitokset. Ja sitten catching. Seuraava puheenvuoro kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Albertini. Um, veselis smo, danes tukaj pri nas in eh, zelo smo ponosni na prispevek, ki ga EU-LEC. On hienoa, että olette vieraanamme täällä tänään. Ja EULEX kyllä on tehnyt hyvää työtä maassanne instituutioiden kehittämisessä. Eilen tapasin myös Albanian parlamentin edustajia. Ja tärkein kysymys, joka esiin nousi keskusteluissa, liittyy nimenomaan järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption kitkemiseen, varsinkin korkeimmalla eli hallituksen tasolla. Ymmärtääkseni eh, joihinkin tapauksiin on törmätty ja on mietittävä sitä, mitä on mahdollista tehdä korruption kitkemiseksi. Kollegani Nocek tässä jo kommentoikin asiaa ja nosti esiin tämän matkapuhelinoperaattoriongelman. Se on asia, jota on vielä tarkasteltava. En tiedä, olisiko muuta mahdollisuutta toimia kuin tuhota nämä puhelimet. Tämä saattaisi kuitenkin tarjota paremmat vuoropuhelumahdollisuudet Serbian suuntaan ja mahdollistaa sellaiset ratkaisut, jotka tyydyttävät Belgradia, mutta myöskin serbialaista vähemmistöä yhtä hyvin Kosovan albarin väestöä. Ja sitten vielä viimeinen kysymys. Valkan konferenssi pidetään Sarajevossa toinen päivä kesäkuuta. Tässä vaiheessa vielä neuvotellaan siitä, osallistuvat kokouksen kaikki alueen edustajat. Ja kysyisin, aiotteko te osallistua kyseisen Sarajevon kokoukseen? Kiitokset. Ja sitten Lösing. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, ich möchte mich bei... Niin, hyvä ministeri. Haluaisin omalta sanallani myöskin kiittää teitä ja pyytäisin vastausta seuraavaan kysymykseen. mielenosoitukset läntä vastaan ovat aina vain yleisempiä. EULEX-missio on ilmeisesti käyttänyt kyynelkaasua eh, mielenosoittajia vastaan. Kysyisin, miten te suhtaudutte EUn eh, toimintaan alueella? Katsotteko, että toiminta on ollut eh, suhteellista? Protestien mukaan NATO ja EU ja muut ovat ryhtyneet tietynlaisiin toimintahankkeisiin, joilla pyritään eh, mahdollisimman hyvin eh, murtamaan protesteja. Tämän vuoden alkupuolella ainakin eh, kolme tällaista tapahtumaa on ollut ja kysyisin, mitä mieltä olette tästä. Kysely viime vuodelta osoitti, että 79 prosenttia Kosovon kansalaisista huonon taloudellisen tilanteen vuoksi voisi olla valmis osallistumaan tällaisiin mielenosoituksiin. Viime vuosina varsin monia yhtiöitä yksityistettiin ja muitakin taloutta vapauttavia toimenpiteitä tehtiin. Kosovolla on yksi vapaimmista kaupparegiimeistä, on Maailmanpankki esittänyt. Oletteko sitä mieltä, että tällaiset vapautustoimenpiteet ovat johtaneet tilanteen parannemiseen vai huonontumiseen, kun sosiaaliselta kannalta asiaa tarkastelee? Aikoinaan parlamentin sosiaalidemokraattinen jäsen totesi, että on tärkeää oikeaa nimeä käyttää lapsesta ja Ahtisaari protektoraatista puhui aikoinaan täydellisestä itsenäisyydestä. Ei voida puhua näin, kollega tuolloin sanoi. Pitääkö paikkansa, että EU-edustajan tulee tai voi erottaa kaikki hallituksen jäsenet, kuka maassa päättää, Euroopan unioni vai maan valittu parlamenttiko. Kiitos. Grazie. Kiitokset Vaikel. Ja sitten puheenvuoronsa Taler puheaika kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hvala gospod predsednik, gospod minister, lepo vas pozdravljam. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Kosovo kot država je utemeljena Kiitos puheenjohtaja. Kosovo valtiona on toden totta hyvin nuori, mutta me haluamme, että siellä puolustetaan enemmistön ihmisoikeuksia ja väestön oikeuksia. Tämähän antaa teille tiettyä moraalista sitoutumisvelvollisuutta, mitä te voitte tehdä tänä päivänä nyt, kun te olette riippumaton itsenäinen valtio. Teidän pitäisi näyttää, että te pystytte todella viemään eteenpäin vähemmistön ihmisoikeuksia demokraattisesti. Ja miten te voitte taistella korruptiota vastaan, miten voitte käyttää kansanne nuorison, valtion nuorekkuuden potentiaalia hyväksi. Me tulemme arvioimaan Kosovaa teidän tulevien toimenpiteinne takia. Te, sen takiahan myös suurin osa maailman valtioista on myös tunnustanut Kosovan valtion olemassaolon. Ja minä haluaisin esittää teille kysymyksen, kuten kollega Kosin. Sarajevon konferenssi järjestetään Espanjan puheenjohtajakauden aikana ja me toivomme, että että se olisi todella menestyksellinen. Mutta minun on tähän päivään mennessä pitänyt todeta, että Espanjan puheenjohtajakausi on aika lailla tietämätön tämän kaltaisista asioista. Jo puolentoista kuukauden aikana olen tovennut, voinut todeta, että tämän tyyppinen vastaava konferenssi järjestettiin jo Slovan, Sloveniassa ja sen aloitteina, aloitteen tekijänä olivat slovenit ja kroatit. Siellä oli Länsi-Balkanin maita läsnä, mutta yksi puuttuu joukosta. Mikä on teidän näkemyksenne kantanne tänä päivänä? Mikä on hallituksen kanta Sarajevon konferenssiin. Mitkä ovat kompromissimahdollisuudet, joihin te voisitte päätyä, joiden avulla saataisiin Serbia ja Kosovo myös osallistumaan yhdessä? Kiitokset. Ja Franka saa viimeisen puheenvuoron ensimmäisellä kierroksella kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Tänä aamuna, kun meitä yksityiskohtaisesti kerttiin tästä korkean edustajan tuloksista, tapaamisen tuloksista. Niin, se oli aika sekava esitys, mutta myös hyvin moni, hyvin, hyvin monisivuinen esitys neljästä eri kohdasta, mutta oli, se oli kuitenkin menestyksellinen näiden neljän kohdan kohdalta, jos ajatellaan Kosota. Te varmasti tiedätte, mistä maasta tulen, mitä kansallisuutta edustan, mitä kantaa edustan. Ainoa kysymys, jonka haluan teille esittää, on seuraava. Mitkä ovat ne suhteet, joita haluatte ylläpitää EUn puheenjohtajamaan kanssa, nykyisen puheenjohtajamaan kanssa? Kiitos. Signor ministro, a lei la replica. Ja ministeri, e, nyt voitte vastata ja olisi hyvä, jos ette ylittäisi 10 minuuttia vastauksessa. Niin olkaa hyvä. Very much. It's, uh, it's all Kysymykset ovat kaikki legitiimejä. Samoin kommentit. Ja kiitän teitä kaikkea siitä. Ravalonacek, hallituksen uudelleenjärjestelyt pyrkivät parantamaan hallintaa joillakin ratkaisevilla aloilla, ja hallituksen uudelleen nimitykset tapahtuvat vähän aikaa sitten – ja meidän täytyy antaa uusille ministerille vähän lisää aikaa, jotta näkisimme, vastaavatko he huutoon. Ja niihin odotuksiin, joita heihin nyt kohdistuu hallituksessa. Kielet. Suurin osa Kosovan albaaneista osaavat serviä. Ja se on hyvä. Valitettavasti en voi samaa Kosovon serbeistä. Mutta sillä rintamalla tapahtuu edistystä. Ja ehdottomasti muiden kielien oppiminen rikastaa ja köyhdytä. We, as a government. Me hallituksena rohkaisemme kielten oppimiseen. Joillekin asioille pitää antaa aikansa kuitenkin. Kosovassa on vielä paljon perheitä, joiden ko- muistissa Kosovon sota on vielä tuore. Tiedän, että joillekin kosovalaisella laittomien kännykkäpalveluiden tarjoajien antennien poistaminen on varmaan ollut shokki. Eikä se ilahduta meitä. Voimme vakuuttaa, että tämän toimen takana ei ollut pienitäkään poliittista motiivia. Ainoana tavoitteena oli lainajärjestyksen palauttaminen ja luvattomien operaattoreiden poistaminen. Ja ne toimijat, jotka ovat luvattomasti ennen toimineet, ovat tervetulleita tekemään roaming-sopimuksia Kosovon luvallisten toimijoiden kanssa, kuten EPKO ja vallan. Samalla hallitus teki kaikkensa lievittääkseen niitä erittäin lyhyen aikavälin vaikeuksia, joita koitui joillekin kansalaisille jollakin Kosovan alueella. Tämän pitää seurata. Vala 900 operaattori levittää yhä ilmaisia SIM-kortteja kaikille kosovalaisille. Kaikilla niillä, johon tämä itsenäisen televalvontaviranomaisen toimenpide, joiden elämään se vaikutti. Valena moottoritie voidaan mieltä erittäin kalliiksi projektiksi. Myönnän, että se on kallis projekti. Mutta tämä on siis välttämätön Kosovalle. Jotta Kosovo, Kosovan meriyhteydet, yhteydet merelle parannisivat. Se on kaupallisesti ellenkelpoinen ja toteutettava hanke. Totta kai se on myöskin taakka budjetillemme. Tämä meidän täytyy ryhtyä merkittäviin projekteihin, kuten projekteihin, uusiin lämpövoimaloihin ja, ja niin poispäin. Luodaksemme pohjaa pitkän aikavälin taloudelliselle elpymiselle ja kasvulle, eli kehitykselle. Kiitoksia, herra Kukan, kysymyksistä. Serbian suhteet ja Kosovan osallistuminen paikallisiin aloitteisiin on ratkaiseva. Kosova on valmis ja halukas osallistumaan ja toimii päättäväisesti. Meillä on sitten nipottamaan, tulee estämään lisäkommentteja myöhemmin, mutta tähän kysymyksiin, mutta viiden maan tunnustuksen saaminen. Me teemme kaikkemme, että nämä ystävällismieliset EU-maat, jotka eivät vielä ole tunnustaneet Kosovoa, sen tekisivät. Sillä olemme vakuuttuneita, että Kosovan tunnustaminen itsenäiseksi valtioksi – auttaa sekä Kosovoa että Serbiaa. Kenenkään ne pitäisi teeskennellä, että tunnustamattomuus auttaisi Serbiaa. Eivätkä ne maat, maat jotka eivät Kosovoa ole tunnustaneet, ne eivät tätä väitä. Olemme valmiita yhteistyöhön niiden maiden kanssa, jotka eivät Kosovoa tunnusta, tartaksemme niille mitä tahansa, mikä auttaisi niitä harkitsemaan tunnustamisvaihtoehtoja ja tekemään päätöksen. Toimimme eri tasoilla. Palaisin Salafrankan kysymykseen. Miten Kosova on yhteydessä Espanjaan puheenjohtajamaana. Me yritämme löytää erilaisia kommunikaatiokeinoja, joskus kolmansilla foorumeilla kansainvälisessä huippukokouksessa ja niin poispäin. Mutta pakko myöntää, että mitään vakiintunutta viestintäkanavaa ei ole. Oikeuslaitos kokonaisuudessaan. on herra alue Kosovossa, joka on meillä etusijalle. Tuon alueen uudistaminen on ratkaiseva järjestäytynyttä rikollisuutta ja korruptiota vastaan taisteltaessa. Ja me olemme sitoutuneet tulosten saamiseen tällä alueella. Me emme ole sitoutuneita ainoastaan välttämättömän oikeudellisen kehikon luomiseen korruptiovastaisessa taistelusta. Me olemme myös sitoutuneet kourin tunteviin tuloksiin tuolla alueella. Olen vakuuttunut, että melko pian tästä tulee näyttöä. Meillä on uusi valtio, kaksi vuotta vasta elossa ja lautasella on aika paljon edessämme. Ei ole helppo tarttua niin moniin haasteisiin, joita joutuu uutena valtiona kohtaamaan. Mutta kukaan ei saisi epäillä meidän päättäväisyyttämme tarttua kaikkiin kysymyksiin. ja yhteiskuntamme kielteisiin piirteisiin. Herra Katsin, haluan vakuuttaa teille, että tulemme vahvistamaan ponnistelujamme taistelussamme järjestäytynyttä rikollisuutta ja lahjontaa vastaan. antennien suhteen voin painottaa, että ainoa motiivi oli oikeusvaltion periaatteiden palauttaminen. Sitten Sarajevon huippukokous ja kesäkuun toinen päivä. progeminin konferenssi Klobuka Gimik tapaaminen tarjosi erinomaisen formaatin. Se kaikille Länsi-Balkanin ulkoministereille turvallisen osallistumismuodon – ja kun tätä formaattia Sarajevassa toteutetaan, niin silloin Kosovo on sitoutunut osallistumaan. Ja toivomme, että kaikki tulevat Sarajevaan. Ottakaa tämä Gindikin formaatti on erittäin epämuodollinen, neutraalinen formaatti. Enkä näe mitään sitä, miksi kukaan ei osallistuisi. Rovelisin. Totta on, että mielenosoituksia on. Siellä täällä. Ai, aika ajan Kosovassa. Nuorten demokratian Kosovaan sitoutunut siihen, että siitä tulee aidosti demokraattinen valtio ja oikeus ilmaista mielipiteensä, oikeus demonstroida on oikeus, jota me täysin puolemme kannatamme sitä, mutta samanaikaisesti me myöskin täysin allekirjoitamme oikeusvaltion periaatteet ja EULEX, KFOR, Kosovan poliisi, järjestyksenpito, yksiköt ovat täysin oikeutettuja varmistamaan, että täydellinen lain ja järjestyksen kunnioitus vallitsee. Me olemme maa, me emme ole mikään protektoraatti. Me olemme kutsuneet EU-leksin itsenäiseen maahan tukemaan Kosovan instituutiota poliisi- ja oikeuslaitoksen alueella. Ja pidämme tuota läsnäoloa tervetulleena yhäkin ja päivä päivältä. Me työskentelemme yhä läheisemmin yhteistyössä vastataksemme poliisi- ja oikeustoimen moniin haasteisiin. Kosovo's international presence is the... Kosovon kansainvälinen toiminta perustuu Kosovon äh, Ahtisaaren monipuoliseen pakettiin. ahtisaari Kosovo'n parlamentti täysin tukee. Se on selvästi rakennettu osaksi perustuslakiamme. Ja Euliksen läsnäolo ei ole mitenkään epätavallinen. Ajatellaan, että se on myös paikan päällä. Se perustuu Ahtisarin sopimukseen ja suverenin viranomaisen kutsuun. Thank you, Mr. Thaler, for your comment and for your questions. Again. Kiitos Thaler kommenteista. monella meistä on Kosovassa eri asemissa. Me työskennellään fanaattisesti vastataksemme niihin moniin oikeutettuihin odotuksiin, että Kosovan tukijoilla on. Only for the sake of meeting the expectations. Me haluamme ainoastaan vastata näihin odotuksiin. me haluamme maastamme myöskin vauraan demokraattisen täysin eurooppalaisemman Kosovo is part of Europe and feels... Kosovo on osa Eurooppaa ja tuntee intensiivisesti olevansa osa Eurooppaa. Voin sanoa, että Eurooppa ei ole kokonainen ilman Kosovoa. Siksi on niin tärkeää, että EU tarjoaa ja se on e Kosovan kansalaisille kouriin tuntevat jäsenyysnäkymät. Erittäin kohden tuntuvat. With this I've come... I hope I have respected the, the, the time. Toivottavasti olen kunnettanut aikarajaa. Palasin vielä Sarajevo huippukokoukseen. Useammassa äskettäisessä tapaamisessa Franco Frattinin kanssa, Ranskan ulkoministerin kanssa, Jana Kushnerin kanssa eilen. Ja tänään meillä oli erinomainen tapaaminen komission jäsen Stefan Füllerin kanssa. Minä ilmaisin, että Kosovo suostuu ottamaan osaa Sarajevan huippukokoukseen. että siltä pohjalta, että järjestäjät noudattavat ProGimnekin äh, formaattia. Tämä on, tämä on turvaa jokaisen osan ottaen aseman. Jokaisen osanottajan kunniana tuntoa kunnioitetaan. Eli me odotamme Sarajevan kokosta ja erityisesti sen substanssia. Kosovo ihan oikein odottaa Sarajevossa selkeää EU-integraationäkymiä. Paljon kiitoksia. Grazie, signor ministro. L'abbiamo ascoltato. Kiitokset, herra ministeri. Mielenkiinnolla kuuntelimme puhettanne, mutta jos nyt rehellisiä ollaan, niin kyllä puheaika melko reippaasti ylittyi, vaikka tietysti hyvin vastasitte esitettyihin kysymyksiin. No niin, Severin sitten saa puheenvuoron kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos, on oikein hienoa, että Olette taas täällä. Olen jo vuosien ajan teidät tuntenut ja olette aina ajaneet eh, maanne asiaa ja kansalaistenne asiaa. No, jollekin meistä edustatte tunnustetun valtion ministeriä, jollekin sitten taas eh, henkilö, joka edustaa kosovolaisia pyrkimyksiä. Mutta kuitenkin me kaikki haluamme tukea maanne pyrkimyksiä näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Tunnustaminen ei kuitenkaan valtiota tee, vaan asiaan toisinpäin. Poliittisesti järjestetty ja järjestäytynyt yhteisö on oltava ensin ja sitten tunnustus on mahdollinen. Ja tältä pohjalta tuemmekin ensimmäistä vaihettanne tätä kokonaisvaltaista poliittista lähestymistapaa maassanne. Pitää kuitenkin paikkaansa, että vaikka suhtaudumme tunnustamisasian eri tavoin, niin tulevaisuutenne Euroopan unionissa on tässä asia, joka on esillä. Ja me katsoisimme, että tulevaisuutenne nimenomaan olisi Euroopan unionissa jäsenenä. Ja kysyisinkin teiltä seuraavaa. Jotta olisi mahdollista tukea näitä ne päästä Euroopan unioniin. Tarvitaan Balkan alueella uutta poliittista kontekstia. Kyse ei ole pelkästään vuoropuhelusta, vaan tarvitaan uutta poliittista puitteistoa, koska jos teillä ei ole hyviä naapuruussuhteitanne muihin, niin ette varmaankaan voi eh, toivoa parempaa tulevaisuutta Euroopan unionissa. Kysyisin, mitkä ovat visioita tai onko niitä? Eh, mikä voisi olla tällainen uusi konteksti Länsi-Balkanin alueella, jotta päästäisiin nykyisistä eh, hankaluuksista eroon sen suhteen, siis ketkä ovat valmiis tai vielä eivät ole valmiita teitä tunnustamaan valtiona? Weigel. Kiitokset sitten Weigel seuraavaksi seuraava puheenvuoro. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Visokim domu. hienoa, että olette täällä vieraanamme. Toivoisitte, että kaikki jäsenmaat, EUn jäsenmaat voisivat tunnustaa Kosovon valtiona. Ja perustelutkin tälle esititte ja Severi myöskin asia kommentoi. Omalta osaltani toteaisin, että ymmärrän eh, myöskin Serbian toiveet tai eh, ne eh, tarkoitusperät, kun se ei halua tunnustaa jäsenyyttä. Vähemmän ymmärrän näitä kommentteja EU-jäsenmaiden joukosta. Ja kun nyt näin sanon, eli että ymmärrän Serbian näkökannan paremmin, tällä tarkoitan käytännössä sitä, että teidän kannattaisi ehkä suhtautua Serbian suuntaan hieman avoimemmin, varsinkin Serbian vähemmistön suhteen. Tehän jo totesitte, että olette valmiit ottamaan vapaasti puolueiden mukaan listoille ja tämä oli varsin viisaasti tehty. Ja sitten taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Tässä yhteydessä kannattaa myöskin eh, huomioida romaniyhteisöä ja toisaalta huumekauppa. Kiitokset. Ja sitten seuraava puhuja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti minä en voi antaa herra Hisenille tätä otsaketta, jota kollegat ovat jo käyttäneet, koska tässä on kyse tietystä kokonaisuudesta, joka on tehnyt luovutuksia Serbialle. Minä kuulun siihen joukkoon, joka on sitä mieltä, että tämä kokonaisuus yhä, yhä vielä on tietyn, ma- tietty kokonaisuus, joka on tehnyt luovutuksia Serbialle, ja sen takiahan sitä ei voi tunnustaa hyväksyä. Ministeri Hyseni ja Kosovon kansa, kansalaiset joutuvat nyt kokemaan näiden luovutusten seurauksista, koska eihän tässä ole kyse Kosovon kokonaisesta kansasta. Tässä on kyse Kosovon albaneista, ja tätähän me pahoittelemme, kyllä te sen tiedätte. Ministeri Hiseni sanoi, että sota jättää paljon jälkiä. Se on totta, mutta täytyy ajatella myös muita osapuolia, muita ihmisiä. Ongelmahan on se, että miten me voimme suojella, turvata kaikkien Kosovon asukkaiden oikeudet. Näinhän ei ole asianlaita tänä päivänä. Kyllä ministeri Hyseni sen tietää varsin hyvin. Eihän se ole hänen vika. Mm, se on tämä Ahtisaaren suunnitelma, jota ei voi hyväksyä Ahtisaaren ohjelmasta johtuen nämä seuraukset ovat tänä päivänä sitä, mitä ovat. Sen takia haluan kysyä ministeri Hyssäniltä, mitä te aiotte tehdä, jos kansainvälinen tuomioistuin päättää, että nämä luovutukset ovat laittomia? Miten, mitä sitten tulee tapahtumaan? Ja jos näin, niin mikä tulee olemaan ö, amerikkalaisen tukikohdan rooli, mahdollinen rooli Kosovossa? Eh, eh, Angurakis, l'onorevole eh, Muniz. Kiitokset ja muunit ja puheaikaa kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos ministeri Hisäni, että olette tunnet tänne valiokuntaan. Te on useasti jo kuultu, että viisi EU-maata äh, eivät, ja myöskin 25 maata koko maailmassa ovat sitä mieltä, että tämä Kosovon yksipuolinen itsenäisyysjulistus ei ole, ei ole oikeudenmukainen eikä vastaa YK turvallisuusneuvoston vaatimuksia ja sen takia ei ole, voinut, ei ole voitu hyväksyä tätä. Minä haluaisin tietää, mitä mieltä ne olette näistä kriteereistä, jos haluamme vakautta tänne alueelle, jotta Kosovo voitaisiin tunnustaa, jotta kaikki ehdot täytettäisiin tällä alueella, jos ajatellaan sen alueen vakautta. Mehän tiedämme, että että me, kansainvälinen tuomioistuin tekee piakkoin päätöksen ja minä haluaisin olla rakentava. Mitä, miten te hahmottelette tulevaisuuden? Mikä tulee olemaan tämän tuomioistuimen päätös? Mikä on sen asenne? Mikä on sen kanta? Minkälainen on sen näpemys? Mm, ja miten se mahdollisesti voisi muuttaa? Kosovon asennoitumista EU-hun ja niihin maihin, jotka eivät ole vielä tunnustaneet sen itsenäisyyttä tai sen liittymistä yleisesti kansainväliseen yhteisöön. Mikä on teidän näkemyksenne näistä kaikista asioista? Onorevole la parola. Berger ja puheaikaa eh, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja dank meneer de voorzitter. Eh, minister. Kiitos. Hier zit ik. Ik heb een korte vraag aan u. Uh, Minulla olisi ihan yksi pieni kysymys esittää ministerille. Vierailunne aattona minä luin ähm, saksalaisesta sanomalehdestä aika masentavan artikkelin. Olen itse käynyt useamman kerran Kosovossa. Minä haluaisin kyllä sympatisoida teitä ja maatanne, mutta viikko sitten EULEX käynnisti siellä suuren operaation Tehän epäilitte laajaa korruptiota. Infrastruktuuria Rovaluna Tsek mietinnön laatija otti tämän asian esille. Voisitteko te mainita, missä nyt, mikä on tämä asian tila? Tästä on tehty suuri tutkimus. Mm, infrastruktuuriministerit, kollegat ovat sitoutuneet tähän tutkintatyöhön. Monet ihmiset ovat vastuussa teiden rakentamisesta, infrastruktuurin parantamisesta. Haluatteko te olla enemmän Eurooppa sitoutunut, demokraattisempi? Mikä on kansalaismielipide? Totta kai silläkin on sanomisoikeus. Mikä on Euleksin merkitys rikoksen vastaisessa taistelussa Kosovossa? Onko se hyvä ajatus? teidän mielestänne? Kaikkihan teidän, teidän täytyy puolustaa kaikkia vähemmistöjä maassanne. La parola Kiitokset. Ja Nikolai, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, yksi lyhyt huomio. Valtion tunnustaminen liittyy oikeusvaltiokysymyksiin, ei henkilökohtaisiin näkemyksiin. Tästä vähän tiedustelisin. Olen varsin varma, että tästä EUkin lähtee liikkeelle ja kysyisin eh, monikulttuurisesta asiasta eh, muutama asia. Tällainen lähestymistapa ilman muuta on tervetullut koko aluetta ajatellen. Ja nyt ensin kysyisin serbiyhteisön eh, ulko- ulossulkemisesta, mitä tulee hallinnollisiin toimiin, onko nyt tarkoituksen toimia siten, että tämäkin yhteisö saataisiin paremmin mukaan päätöksentekoon? Ja kysyisin, onko joitain erityistoimia, joilla aiotte tukea alueen ortodoksikirkkoa? Ja kolmas kysymykseni sitten liittyy korkeaan työttömyysasteeseen 40 prosenttia. Ei todellakaan ole toivottu luku. Onko jo olemassa jonkinlaisia sosiaalisia toimia, e, joiden myötä pyritte alentamaan näitä työttömyyslukuja. Kiitokset. Ja Svoboda, työryhmämme puheenjohtaja, Balkani, Länsi-Balkanin alueen asioiden osalta kaksi minuuttia puheaikainen, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos mahdollisuudesta puhua. Myös huomenna tarjoutuu mahdollisuus työryhmässä asioita käsitellä. Ensinnä voin yhtyä siihen, mitä Vaikel romanikysymyksestä sanoi. Sehän oli myös Strasbourgissa esillä. Tärkeä kysymys kaikkien maiden osalta, varsinkin kun ajatellaan Serbian hankalaa tilannetta, mutta kyllä pitäisi integrointipyrkimyksiä kaikissa näissä maissa parantaa. Ja pari kysymystä kysyisin. Oletteko valmiit vahvistamaan ja edesauttamaan de facto yhteistyötä Kosovon ja Serbian viranomaisten välillä eh, talous-, ympäristö- ja muissa kysymyksissä? Hallitus, hallitustilanteesta ei ole välttämättä kyse, mutta tässä puhuttaisiin myöskin alueiden välisestä yhteistyöstä, koska on paljon kysymyksiä, jotka tarvitsisivat ratkaisun esimerkiksi, mitä tulee jätehuoltoon, infrastruktuurikysymyksiin ja niin edelleen. Ja sitten eh, kansainvälisen tuomioistuimen päätöksiin, mikä tahansa tämä päätös tulee olemaan, niin se on hankala, koska asia voidaan monelta kannalta tarkastella. Oletteko sitä mieltä, että mahdollisesti uudet yhteydenotot, ei välttämättä neuvottelut, mutta yhteydenotot voisivat käynnistyä liittyen Kosovan itsenäisyyteen ja olisiko mahdollista löytää alueelle uudenlaiset puitteet, niin kuin tässä Severin jo totesi, kuitenkin eh, nämä päätökset eh, käynnistäisivät uudet eh, käsittelyt, jolla vahvistaa itsenäisyyttä ja kaiken kaikkiaan integraatiomenettelyä muidenkin maiden osalta, ei pelkästään kun puhutaan Serbiasta ja Kosovosta. Kiitokset. Ja sitten Kirilov, viimeinen puheenvuoro, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Presidente, Minister, uh, as a follow-up on what uh, a colleague... I luin artikkelin teidän ministerinne pidätyksestä äskettäin. Sanat pari minuuttia sitten tehtiin tämä yhteistyössä Eulexin ja teidän viranomaisten kanssa, vai oliko tämä puhtaasti Eulexin toimi? Ja toisekseen muistan, että useampi saksalainen tuli Kosovaan ja kävi ilmi, että he eh, etsivät, pyrkivät jonkinlaisiin laajentaa tai muuhun, ja heidät pidätettiin terrorismista, väitettiin, että he pyrkivät räjäyttämään jotain, ja sitten heidät vapautettiin. Kun teidän viranomaiset pitäyttivät nuo Saksan kansalaiset tiesikö Eulex siitä, ja kun Eulex teki kotietsinnän teidän ministerin kotona, tiesittekö te siitä? Grazie, onorevole Kirilov. La parola. Kiitokset Kirilov ja nyt sitten voitte vastata, hyvä ministeri. Ja jos nyt voisitte kunnioittaa puheaikoja, niin tiivistäkää hieman ja älkää ylittäkö kymmentä minuuttia, jos mahdollista. Olkaa hyvä. Well, I will I will try to be as brief as one can be. No, puhun niin lyhyesti kuin ylipäätään vain voi puhua. Mutta tässä on esitetty paljon kysymyksiä ja niihin vastaaminen kyllä eh, vie oman aikansa, jos kaikkiin kysymyksen haluaa vastauksen esittää. Severin Adrian, ystäväni. Kyllä meillä on visioita ja alueen osalta visioiden tärkein kysymys liittyy nimenomaan läheiseen yhteistyöhön kaikkien Länsi-Balkanin maiden välillä. Jos nyt lähtökohdaksi asetetaan laajempi eurooppalainen integraatio. Ja ainoa tapa päästä tähän on kunnioittaa toinen toistaan. Ei välttämättä tällä tarkoiteta muodollista tunnustamista, mutta kunnioitusta. Sitä tarvitaan. Ja antaneet anteeksi, jos nyt hyppään vähän kysymysten välillä, mutta ne liittyvät läheisesti toisiinsa. Eli nyt käsittelisin kysymystä eh, tilanteesta eh, ja sen päätösten jälkeen. mitkä ovat niitä mahdollisia toimia, joita Serbia voisi ajatella ja toisaalta Kosovo myöskin. En nyt tietenkään lähde tässä äh, ennakoimaan lopputulosta kuitenkaan, koska ei tällaista arviota voi hyvin vielä tässä vaiheessa tehdä. ei ole välttämättä järkevää lähteä tässä vaiheessa miettimään tai arvailemaan, mitä 15 arvon tuomaria tässä asiassa tulee päättämään. Joka tapauksessa neuvoantaslausunnosta tässä puhutaan. Sehän ei ole oikeudellisesti sitova YK jäsenmaiden osalta ja YK Yleiskokoushan on tätä lausuntoa pyytänyt. Eli en lähde ennakoimaan lopputulosta. Sanoisin kuitenkin sen verran, että luotamme täysin kansainvälisen tuomioistuimeen Kosovossa, koska ainakin me olemme antaneet selvät todisteet ja me luotamme kansainväliseen oikeuteen ja kansainvälisiin instituutioihin eh, tuomioistuimiin. Alueellisesti tietysti voi tehdä paljonkin, jos eh, halutaan myönteisempi viesti esittää eteenpäin teille. Voimme helpottaa tai vapauttaa liikkuvuutta, voimme vapauttaa kauppaa ja markkinoita, mutta valitettavasti niin kuin tiedätte, Serbian tasavalta nyt pyrkii blokeraamaan kaikki Kosovon vientitoimet. Eli tässä ei vastavuoroisista toimista voi puhua. Ja tähän on vain yksi syy. Haluamme osoittaa, että haluamme antaa Serbialle. Ensinnäkin vähän lisää aikaa ja toisaalta olemme varmoja siitä, että kun näin teemme, jos näin tekisimme, ha- haittaisimme ja vahingoittaisimme liike-elämää rajan kummallakin puolella. Eli yksi symbolinen askel olisi, jos Serbia mahdollistaisi eh, Kosovon viennin. Tai alueellisesti olisi mahdollista sopia viisumivapaasta matkustamisesta. Miksi tarvitaan viisumia esimerkiksi Albaniaan tai Montenegroon tai Bosniaan suuntautuviin matkoihin? Jos näin tehtäisiin, niin annettaisiin selvä merkki siitä, että me olemme viisumivapauden puolesta ja haemme sitä EUlta, mutta ennen kuin tähän päästään, olemme valmiit alueellisesti täytäntöönpanemaan viisumivapaan järjestelmän. Eli tällainen Schengen-tyyppinen viisumijärjestely Länsi-Balkanin alueelle. Tiedetään kyllä, mitä olisi tehtävä. Siitä ei ole kyse mutta ongelmana on tahto toimia vision mukaisesti ja todellakin toteuttaa se käytännössä. Tiedän kyllä, että Albertini, hyvä ystäväni, tarttuu mikrofoniin, jos puhun liian pitkään, mutta kommentoin vielä lyhyesti muutama muuta kysymystä. Eli edustan kaikkia Kosovon ihmisiä. Toivottavasti ette kuitenkaan tulkitse asiaa väärin ja ymmärrä, että näin ei olisi. Todellakin näin on. Kaikki Kosovon ihmiset ovat osallisina maamme instituutioissa. Meillä on kymmenen yhteisön jäsentä parlamentissa, kaksi ministeriä Kosovon hallituksessa ja he edustavat serbiyhteisöä ja ad hoc parlamentin valtuuskunta oli mukana, kun kerroimme paikallisvaalien tuloksesta. Ja noin 25 prosenttia serbienemistöissä kunnissa – ja 54 prosenttia strepsessä. Eikä pelkästään, että kaikki kansalaiset ovat edustettuina, heitä, he ovat edustettuina varsin tehokkaasti ja hyvin. Joudun nyt hieman poikkeamaan näkemyksistänne sen suhteen, että itsenäisyytemme olisi johtanut epävakauteen alueella. Pikemminkin mielestäni on päinvastoin, ihan täysin päinvastoin. Kosovon itsenäisyys on äh, nyt lopultakin vakauttanut Länsi-Balkanin alueen tilannetta. Ei yksikään Serbi olen muuttanut pois Kosovosta itsenäisyyden julistuksen jälkeen. Pikemminkin päinvastoin varsin monet serbit palavat takaisin Kosovon alueelle. Emme ole havainneet mitään etnisiä yhteenottoja itsenäisessä Kosovossa. Tilanne oli varsin toisenlainen aikaisemmin. Siksi, jos nyt sanotaan, että Kosovon itsenäisyys olisi jotenkin horjuttanut alueen vakautta, niin joko nyt tämä näkemys johtuu siitä, että saadut tiedot ovat puuttuvia, virheellisiä, tai e, ei ole saatu selkeää kuvaa, todellista kuvaa siitä, e, millä tavalla Kosovon itsenäisyys länsi valkanin alueeseen on vaikuttanut. Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta jo tässä puhuinkin. En katsoisi olevan sopiva nyt etukäteen ennakoida tuomioistuimen päätöksiä, mutta Poliitikkoinahan me voimme joskus sanoa kaikenlaista esimerkiksi, että oletetaan nyt vaikkapa, että, vaikkapa, että lopputulos ei toisi esiin mitään uutta konkreettista. Mutta kaikkein tärkein kysymys ei ole tämä lopputulos, vaan tärkein kysymys on se, miten me kaikki yhdessä toimimme välittömästi ähm, tuo rikostuomioistuimen päätöksen jälkeen. Ja kukaan, toistan tässä sen, minkä jo esiin toin. Diplomaattiset Serbian aiheuttamat esteet tulisi nyt ensinnä raivata alta pois. mutta riskinä on se, että Kosovon ja Serbian väliset jännitteet vain lisääntyisivät eivätkä helpottaisi. Tätä pelkään. Tietysti toivon olevani tässä väärässä. Sen sijaan, että mennään tähän suuntaan, Belgrad hyväksyisi keskustelut pöydän ympärillä kanssamme. Tämä olisi hyvä asia. Tästä sitten poikisi paljon muuta. Eli me kyllä olemme halukkaita ryhtymään neuvotteluihin Serbian kanssa varsin monien kysymysten osalta, jotka kumpaakin meistä koskettavat ja jotka koko aluetta ajatellen ovat varsin tärkeitä myöskin, sillä Kosovon ja Serbian väliset suhteet ihan päivittäisellä tasolla eh, muodostuvat jonkinlaiseksi esteeksi, kun ajatellaan koko alueen eurooppalaista integraatiokehitystä. Ja lopuksi taistelusta korruptiota vastaan Euleksen viimeisimmät toimet ja sitten e, tuomioistuimen toimet Kosovossa, e, niin voin sen verran todeta, että Kosovon hallitus on todellakin sitoutunut tähän hankkeeseen taistelussa – rikollisuutta ja korruptiota vastaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Eikä yksikään Kosovon tasavallan toimielimen jäsen korkeimmalta tasolta alaspäin voi jäädä ilman seuraamuksia, jos hän itse jollain tavalla lakia rikkonut. Eli tähän on sitouduttu vahvasti ja siksi haluha, olimmekin valmiit perustamaan task forcein kitkemään juuri rikollisuutta ja korruptiota. Tämä on tärkeä kysymys oikeusjärjestelmän kannalta, tutkinnan kannalta, mutta en itse tähän asiaan nyt mene puuttumaan. En halua puuttua tutkintatoimiin tai tuomioistuinten vapaaseen riippumattomuuteen riippumaton tapaan toimia, mutta jäädään nyt odottelemaan tuomioistuimen päätöstä. Toivottavasti se on sellainen, että se tarjoaa parhaat mahdollisuudet jatkossa toimia korruption vastaisesti ja rikollisuuden vastaisesti tietenkään yksin ei voi järjestäytynyttä rikollisuutta kitkeä Kosovosta, jos ei koko aluetta huomioida samassa yhteydessä, koska järjestäytynyt rikollisuus on niin hyvin verkottautunutta ja rikolliset tekevät hyvin läheistä yhteistyötä keskenään. Eli viranomaisten Pristinassa ja Belgradissa on tehtävä yhteistyötä myöskin järjestäytynyt rikollisuuden vastaisessa taistelussa. No. Kosovoa ei myöskään saisi jättää syrjään näissä ponnistelussa, vaikka Serbia tähän tuntuu pyrkivänkin. Ja sitten kysymys, joka liittyy monikulttuuriseen ulottuvuuteen, siihen kuinka varmistaa se, että monikulttuurisuus todellakin toteutuu mahdollisimman hyvin. No tähän me olemme ilman muuta sitoutuneet. En voi yhtyä siihen näkemykseen, joka täällä esitettiin Eli serviyhteisön sulkeminen, exclusion tässä sanottiin, emme ole koskaan sulkeneet heitä pois yhteisistä ponnistuksistamme. Varsin useassa yhteydessä olemme pyytäneet heitä mukaan nimenomaan siksi, että Kosovon monikulttuurisuuden aspekti toteutuisi ja yhä enenevässä määrin servit tulevatkin mukaan ja tämähän on hyvä uutinen. Välttämättä eivät kaikki kuitenkaan ovat kuitenkin huomanneet sen seikan, että ja tämä nyt varsin vastahankaisesti joudun sanomaan, Belgradissa vain puhutaan, mutta ei tehdä mitään konkreettista, jotta serbiyhteisön tilanne Kosovossa paranisi. Eli Belgradissa käytetään serbiyhteisöä vain alibina monille toimille, jotta sitten olisi mahdollista saada uusi alibi ja pyrkiä uusiin neuvotteluihin. Näin ei kuitenkaan tule käymään. Kosovo on itsenäinen, eikä tätä prosessia mikään enää käännä toisinpäin. Ja päättäisin puheenvuoroni nyt myönteiseen kommenttiin. Toivon, että kansallisen rikostuomioistuimen päätöksen jälkeen Belgradista, tulee osa yhteistä alueellista ponnistustamme hyvän ymmärryksen ilmapiirin luomiseksi ja rauhan ilmapiirin luomiseksi ja eurooppalaisten näkemysten läpiviemiseksi. Lämpimät kiitokset. Signor ministro, condividi... Hyvä ministeri, tähän toiveeseen on helppo yhtyä. Ja kiitos hyvästä kattavasta loppupuheenvuorosta ja tervetuloa vieraaksemme jälleen seuraavalla kerralla. Sitten varmasti voitte kertoa oikeusvaltioperiaatteesta suhteen kehittymisestä ja demokraattisesta kehityksestä maassanne ja kuinka eurooppalainen integraatio on edistynyt. Toivottavasti se etenee hyvin. Kiitokset teille. Invito il collega onorevole Danjean a... Danjeanta pyytäisin nyt tulemaan tänne pöydän taakse. Voimme yhteispuheenjohtajuudessa käsitellä seuraavan kohdan. Aiheena keskustelu YTTPn parlamentaarisesta valvonnasta VEUn, VEUn jälkeisenä aikana. No, odotellaan pikkuhetki, että halukkaat voivat lähteä salista pois. Kuitenkin aika on sellainen tyranni, että töitä on jatkettava kaikesta huolimatta. Ja lyhyt johdante. 31.3.2010 neuvoston puheenjohtajuus, VU puheenjohtajuus ilmaisi että kymmenen jäsenmaata luopuisi EUn sopimuksesta ja näin päätettäisiin kesäkuuhun 2011 mennessä EU ja sen yleiskokous. Tämä seurasi parlamentaarista asian käsittelyä Ranskan senaatissa ja myöskin Britannian parlamentissa kohta yhdeksän pöytäkirjassa, jossa kansallisten parlamenttien roolista puhutaan. Lissabonin sopimuksen mukaan meidän parlamenttimme ja kansalliset parlamentit, näiden tulee sopia e, kuitenkin parlamentaarisesta toteutuvasta valvonnasta turvallisuus- ja puolustuskysymyksissä. Ja tämä kysymys olikin jo esillä suljetuin ovin pidetyssä kokouksessa 27 huhtikuuta pidetyssä kokouksessa ja myöskin johtoryhmän kokouksessa. Sehän perustettiin ryhmä johtajien päätöksestä. Oli mukana kummassakin kokouksessa. kun käsiteltiin eh, parlamentaarista valvontaa liittyen YTPP. Ja Euroopan parlamentin tulisi vuoden loppuun mennessä asiasta päättää. Ja nyt mielelläni antaisin puheenvuoron kollegalleni Lansalle alivaliokunnan puheenjohtajalle ja myöskin Duffille, joka voi lähemmin kertoa näistä argumenteista, jotka jo mainitsin. Radanja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Tehän sanoitte jo kaiken. Te teitte loistavan yhteenvedon nykytilanteesta. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä tai ehdottaa hyviä väyliä nopeasti, joita pitkin voisimme käydä keskusteluja kansallisten parlamenttien edustajien kanssa – Tehän tiedätte, että kymmenen päivän kuluttua on kansallisten parlamenttien puhemiesten kanssa kokous, johon puhemies Busek osallistuu. Tuolloin olisi ensimmäinen tilaisuus keskustella ja saada jotakin viitteitä meidän linjauksistamme, jotta voisimme sitten käydä todella hyvää keskustelua jatkossa. Kansalliset, kansallisten parlamenttien kollegat tekevät hyvin nopeasti, tehokkaasti työtä tästä aiheesta, niin kuin te puheenjohtaja jo sanoitte. Ranskan senaatti ja Englannin alahuone ovat jo ottaneet kantaa tähän. Ja meillä on tässä sitten hyviä väyliä. Meillä on ihan erityiskosak tekeillä valmisteilla, jossa kuusi kansallisen parlamentin edustajaa äh, voisivat käyttää puhelimat, eli kuusi parlamentaarikkoa eurooppalaista voisivat ehdottaa, että pitäisimme tällaisia puolivuotiskausia kokouksissamme, mutta Euroopan parlamentti ei kuitenkaan saa hukuttautua tai hukkua näiden kansallisten parlamenttien runsaaseen joukkoon, mutta me haluamme kuitenkin seurata tätä yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa Meillähän on jo kerrottu niitä, niistä vaihtoehdoista, joista voisimme luoda keskustelun pohjan kollegoiden kanssa. Minä olen hyvin pragmaattinen ja toiminta, toimintalähtöinen. Mehän, jos me haluamme hajoittaa VUn ja sen yleiskokouksen, se on kyllä otettu esille, sen toimintakykyisyys, toimintakapasiteetti ja kustannukset on otettava huomioon. Me tulemme pohtimaan tätä Meillä on kaiken kaikkiaan ehkä kolme tai neljä optiota käytettävissämme, mutta annan kuitenkin välittömästi puheenvuoron Andrew Duffille, joka on laatinut loistavan yhteenvedon näistä eri mahdollisuuksista, joita meillä on käsissämme. Honorevole Duff, a Duff, olkaa hyvä. Kovasti tässä jo odottelemme puheenvuoron, olkaa hyvä. Pääjohtaja, on ilo olla täällä. jatkaa keskustelua siitä, miten voimme parantaa parlamenttien välistä yhteistyötä. Tämä ei ole mikään valinnainen vaihtoehto, vaan perussopimukset vaativat meitä parantamaan yhteistyötämme kansallisten parlamenttien kanssa. Tämä on ihan oikein. Hyvä, että tämä lauseke otettiin sopimukseen mukaan. Erityisesti siksi, että meidän toimivalta on lisääntynyt oikeuden ja sisäisen turvallisuuspolitiikan alueella kuin myös YUTPn alueella. Tämä on alue, joka on erityisen herkkä kansallisille parlamenteille. Se on ollut heidän omaa aluettaan vuosisatoja ja tavallaan ne mieltävät meidät nousukas parlamentiksi, joka ei aikaisemmin kyennyt osoittamaan kovinkaan paljon asiantuntijuutta YUTPn alueella. Ja me olemme parantaneet valmiuksiamme tällä alueella ja se tunnustetaan. jossain määrin kansalliset parlamentit ovat suhtautuneet kateellisesti meidän kasvavaan merkitykseemme. Perussopimusten mukaan meidän täytyy myös määritellä parlamenttien välisen yhteistyömuodot yhdessä. Eli kansallisten parlamenttien ja meidän pitää sopia – niistä tehtävistä, joita me, ja me ryhdymme. Ja Ranskan senaatin ja, ja äh, esimerkiksi tämä ala, vanha alahuone, joka nyt on onneksi mennyttä kalua, päätös harmitti minua. He olivat lukan omat kantansa kuulematta meitä. Ja kuulematta kollegoita niillä foorumeilla, mitä meillä on. Meillä on parlamenttien puhemiehet, meillä on bose niin meillä on COSAC ja sitten COFEC, eli ulkoasianvalikuntien puheenjohtajien konferenssi myös. Minä olen laatinut asiakirjan johtoryhmää varten – Mä että meillä on kolme vaihtoehtoa. Edetään eteenpäin. Ensinnäkin sellainen joustava parlamenttien välinen kokous, joka meillä oli aikaisemmin, joka on meidän organisoima ja jossa me olemme vetovastuussa. Me laadimme esityslistan ja kansallisten parlamenttien edustajat tulevat sitten paikalle, jos haluavat. Kansalliset parlamentit ovat valittaneet kovasti tällaisesta yhteistyön muodosta. Organisaatiolle kovin häppäistä, rakenne kovin ihmeellinen. Ja mitään jatkotoimia ei ole ollut. Mitään merkitystä näillä tapaamisilla ei ole ollut. Toinen tapa on Ranskan senaatin ja vanhan alahuoneen edus, ehdotus, tällainen erikoistunut kosak, kosak joka on erikoistunut yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin. Puheenjohtaja Danjean on selittänyt jotakin haittapuolia tällaisesta ratkaisusta, erityisesti mitä tulee kustuun. Ja varmasti osallistuminen tältä parlamentin puolesta olisi aika niukkaa. Kosak ei myöskään heijastaisi perussopimusten henkeä. Sopimuksessa me olemme vakiinnuttaneet puheenjohtajuudet UTPn suhteen. Meillä on tämä pysyvä puheenjohtaja. sitten meillä on Catherine Ashton, joka on neuvoston pysyvä ulkoasiaministeri ja neuvoston pysyvä puheenjohtaja. Ja tämä pohjoitus Troikan merkitys on lähes kadonnut EUn ulkopolitiikan alueella. Ja on tärkeää, että parlamentaarisessa toiminnassa me heijastelemme sitä, että meillä on – toimieliemme toimeenpaneva valta on luonut vakiintuneemman puheenjohtajuuden tälle alueelle. Kolmas vaihtoehto, jota minä suosisin, olisi yhteiset valiokuntakokoukset, joita me ja kiertävän puheenjohtajuuden hallitsijamaa – tai tämän kertoman puheenjohtajan parlamentti ja me järjestäisimme. Tämän organisointi ei vaatisi uutta sihteeristöä. Vaihtoehto olisi halvin, koska kaikki tapahtuu Brysselissä ja me maksaisimme sen. Voi kokouksia olisi kaksi vuodessa, se varmaan on tarpeeksi. Ensimmäinen kokous keskittyisi ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, toinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Yhteiset valiokuntakokoukset voisivat kuulla meidän esittelijältä kertomuksia kullakin hetkellä nä- Framilla olevista kysymyksistä liittyen näkemyksiimme yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimiin. Vaan se on myös kohtuulla, että Cathy Ashton ja Marampai usein kävisivät tällaisissa yhteisissä valiokuntakokouksissa ja avautuisivat meidän ja kansallisissa parlamenteissa toimivien kollegoidemme kysymyksille. Niiden mediaprofiili olisi korkea. Ja kaventaisimme demokratian vajetta, kun nyt meillä on kerran Euroopan ulkosuhdehallinta ja pysyvä korkea edustaja. Voisimme kutsua paikalle ja maiden parlamentteja. Ja voisimme pyytää ulkopuolisia puhujia, kuten Natan pääsihteeri, joka tietojeni mukaan etsii sopivia foorumeja – me, foorumeja omissa toimissi, toimielimissämme. Mutta ero yhteisten valiokuntien ja Naton parlamenttikokouksen välillä täytyy tehdä. Kuulisivat kansalliset parlamentit kaikista EU-jäsenvaltioissa. Kyseessä on elin, joka ei pyrkisi laatimaan päätöslauselmia. näiden yhteisten valiokuntakouksen ei tarvitsi ryömiä tekstisivujen yli tehdäkseen päätöksiä. Tämä on meille houkuttelevin vaihtoehto kuin myös kansallisille parlamenteille. Uskon, että kuten herra Danjean on sanonut, on hyvin tärkeää edetä kiireesti ja tehdä päätös sillä meillä on tyhjä, joka täyttyy kansallisten parlamenttien spontaanista toimista muussa tapauksessa. Ja meidän täytyy huomioida myös Kathy Ashtonin kanssa laadittava yhteistyömuistia. Me olemme yhdessä laatimassa hänen sitoumustaan tulla tällaiseen yhteiseen valiokuntakokoukseen usein. Ja olemme myös, olisi myös välttämätöntä käydä kirjeenvaihtoa Revan Rompeen kanssa osana tätä harjoitusta. Basta. Ehm, la parola. Kiitokset ja sitten Kaller saa puheenvuoron. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentti jo ennen Lissabonin sopimuksen voimaan tuloa toi esiin sen, että me oikeastaan ainoa parlamentaarinen elin, ylikansallinen elin, joka voisi ottaa hoitaakseen unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikan valvonnan. Ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon myötä tämä nyt vain varmistui. että 31.3. kun VU yleiskokous päätti purkaa VU, niin tämä oli sitten selvä osoitus eh, tästä. Eli eh, kun VU lopettaa toimintansa, niin sen elimet eivät myöskään toimintansa jatka. Mutta eh, Jean mietinnön yhteydessä tämä asia jo tuotiin esille katsoisin, että tämä olisi hyvä tapa hyödyntää kansallisten parlamenttien asiantuntemusta meidän töissämme ja toisaalta osoittaa heille, että omissa puitteissamme olisi olemassa parhaat mahdollisuudet käsitellä ulko- ja turvallisuuspoliittista kehitystä ja kun tähän nyt ollaan menossa, niin tarvittaisiin konkreettisia ehdotuksia mahdollisimman nopeasti. Lyhyesti toteaisin, että voin pitkälti yhtyä herra Daffin äskeiseen ehdotukseen. Voimme tehdä houkuttelevan ehdotuksen kansallisiin parlamentteihin päin ja sitten yhdessä pyrkiä miettimään, eh, miten parhaalla mahdollisella tavalla voidaan eh, hoitaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan valvonta EU-ssa. Severin. Kiitokset ja puheenvuoron saa Severin. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Niin, olen jo viikkoja pyrkinyt saamaan yhteyden herra Daffin ja Danjanin, jotta saisin selkeän kuvan tästä tilanteesta, varsinkin kun puhutaan yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa, mutta toisaalta kun mietitään sitä, miten demokraattisesti ja legitimoidusti eh, voidaan hoitaa tämä tärkeä tehtävä, eli edistää eh, yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Puhun nyt lyhyesti parissa minuutissa ei ehdi eh, niin paljon asiaa kommentoimaan, että asia tulisi hoidetuksi. Kuitenkin sanoisin, että herra Duffin ehdotus, tämä ehdotus C, tuntuisi houkuttelevimmalta ensinnäkin siksi, että jos kaikki kansallisten parlamentti Kroatian valiokuntaedustajat kutsuttaisiin, niin tarvittaisiin jalkapallostadionia kokouksen järjestämisen. Ja sitten kun VEU puretaan, niin kannattaa eh, hyödyntää sitä järjestönä, sillä siinähän on mukana myös muita kuin EUn jäsenmaita. Ja näin ollen niitä ei eh, koske säännöt yhteistyöstä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja niin ehdottaisin, että pieni tiimi nyt perustettaisiin ja mukaan saataisiin näin eri poliittisten ryhmien edustajia Euroopan parlamentista ja yhdessä joidenkin nyt entisten VO-yleiskokouskollegoiden kanssa. He miettisivät, miten edetä, jos lähdetään liikkeelle herra Daffin ehdotuksesta C. Eli jotain tämän suuntaista kehiteltäisiin. Tämä huomioisi myös sellaiset valtiot, jotka ovat tärkeitä turvallisuuspolitiikan kannalta, mutta eivät ole kuitenkaan jäsenenä EU:ssa. ssa Kiitokset. Ja löysin sitten seuraava puhuja. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ja, ich möchte erstmal Herrn Duff danken für seine Vorschläge. Das ist ja wirklich... Kiitos ehdotuksista. Ei ole helppo löytää käytännöllistä ratkaisumallia. Keskusteluhan tästä kävimme ja me olemme myöskin sitä mieltä, että vaihtoehto C voisi olla eh, sellainen, jota tuemme. Haluaisimme kuitenkin hieman tarkennuksia. No, ryhmämme on sitä mieltä, että ei pelkästään tule lähteä liikkeelle kansallisten parlamenttien suurimmista, kahdesta suurimmasta ryhmästä, vaan myöskin eh, muut ryhmät ja oppositio tulee eh, huomioida, jos halutaan todellisen demokraattisen valvontaan päästä. Olemme myös sitä mieltä, että kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tapaaminen ei riittäisi. cd kokemukseni ovat osoittaneet, kuinka monimuotoisia kysymykset voivat olla ja miten lyhyellä aikataululla joskus varsin tärkeätkin kysymykset esiin tulevat, sellaiset, jotka valvontatoimia vaatisivat, varsinkin kun kriisitilanteissa tulee asioita esiin nostaa. Katsoisin, että kaksi kertaa vuodessa ei riitä, eli me ehdottaisimme kuukausittain tai joka toinen kuukausi ainakin. Ja Ymmärrämme kyllä, että korkean edustajan tai herävän rompuin mukanaolo ei tällöin aina varmaankaan voi olla mahdollista. La parola... Kiitokset Löysing ja Giannaku. Seuraavana ja puheaika kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää aivan erityisesti edustaja Daffia erittäin selkeästä esityksestä. Uskon, että johtopäätökset, jotka voimme siitä vetää, ovat nekin hyvin selkeät. Se on se kolmas vaihtoehto tai optio, joka on kaikista yhteneväisin kokoukset, täytyy pitää Brysselissä. Meillähän on hyvä perusjärjestelmä täällä käsissämme ja me voimme näin ollen kutsua kolme jäsentä kustakin kansallisesta parlamentista. Sanon kolme koska yleensähän poliittiset voimasuhteet voivat olla edustettuina hyvin kolmen henkilön välityksellä ja näin kokouksen onnistuminen on taattu. Täällähän voisivat sitten AFET-valiokunnan kaikki jäsenet olla läsnä. Kaksi kokousta vuodessa olisi hyvä ja ehkä pari valmistelevaa kokousta, kyllä se varmasti riittäisi, mutta ei pidä unohtaa myös, että ulko- ja turvallisuusasioihin liittyvät kysymykset ovat hallitusten alaista toimintaa ja hallitukset kyllä pyrkivät suojaamaan etuoikeutensa näillä aloilla. Mutta kyllähän me voimme parlamentaarikkoina mietintöjen välityksellä, esimerkiksi tehdä joitakin linjauksia. No mitä tulee sitten VU-hun? Minä olin neljään otteeseen kansanedustaja omassa maassani. Olen osallistunut myös Euroopan neuvoston kokouksiin. Ei ole mitään järkeä ylläpitää enää VUn yleiskokousta. Ei siinä ole mitään mieltä, mutta me voisimme todella e, erilaisten teemojen välityksellä mm, kutsua eri toimivaltaisten kansallisten parlamenttien val- valiokuntien jäseniä tänne paikalle silloin, kun he eivät ole Euroopan parlamentin jäseniä. Näin me voisimme kutsua heitä tänne, kuulla heitä ja näin ollen mehän elämme tällä hetkellä sähköisen tiedotusvälineiden aikakautta. Kyllä me voimme antaa tietoa jatkuvasti vastavuoroisesti. On ihan turha sun ajatella joitakin rakennelmia, jotka ovat kalliita ja turhia ja epäkäytännöllisiä. Tämä minä halusin kertoa. Kiitokset. Ja sitten puheenvuoro. Varapuheenjohtaja Baskula, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Meidän pitäisi lähestyä tätä aihetta erittäin selkeästi ja lähteä todellisuudesta. Kun sanon, että pitää puhua selkeästi, eipä unohdeta, että on jännitteitä sen välillä, että me olemme osana toimielimien yhteisöllistä kehikkoa. Mutta puolustus on yhä kansallinen kysymys, joten jäsenvaltiot ajattelevat, että kansallisella parlamentilla teillä pitäisi olla viimeinen sana, mutta niillä on viimeinen sana siinä, mikä on kansallinen kontribuutio yleensä monikansalliseen prosessiin, joka ei ole ainoastaan sotilaallinen, vaan usein nämä operaatiot ovat siviilioperaatioiden ja sotilasoperaatioiden yhdistelmiä, joten kansallisten parlamenttien näkemys on usein aika nurkkakuntainen ja meidän ei. Tämä on todellisuus. Siltä pohjalta meidän pitäisi kysymyksiä lähestyä. Ja Duffin ehdotukset ovat erittäin hyvin mietittyjä. Ainoa lisäys, joka tekisin, on, että meidän täytyy että on mahdollisuus ad hoc konsultointi, nopea konsultointi, koska tällaiset asiat aiheuttavat ongelmia. Eivät nämä säännölliset tapaamiset. Grazie, onorevole. Kiitokset, Basku. Ja Nikolai, seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtajan mielestäni niin meidän pitäisi ei noudattaa vain sopimuksen kirjainta, mutta myös sen henkeä. Artiklassa 9, jossa sanotaan aivan selkeästi, että tämän prosessin pitää tulla tapahtua kansallisten parlamenttien kuulemisen myötä. Meidän pitää siis osittain ottaa se huomioon, mutta meillä on velvollisuus neuvotella tästä päätöksestä kansallisten parlamenttien kanssa, eli tämän pitää vaikuttaa lopulliseen päätöksentekoon. Totta kai me toivomme, että voitaisiin antaa etusia siviili- ja sotilaalliselle yhteistyölle. Ehkä voitaisiin laatia vähän kattavampi asiakirja, joka perustuu Andrew Duffin laatimaan tekstiin. Mutta se olisi teksti, johon voitaisiin sisällyttää viittaus näistä ad hoc kuulemisista. Meidän pitää järjestää piakkoin suuri tapaaminen kansallisten parlamenttien kanssa, koska tässä on kyse erittäin polttavasta, tärkeästä aiheesta. Kyllä se synnyttää kaikenlaisia reaktioita. Ehkä tulkinnat ovat erilaisia sopimuksesta ja ehkä kaikkien näistä elementistä johtuen monet edustajat ovat sitä mieltä, että heillä on ihan yksinomainen toimivaltaoikeus päätöksentekoon. Sen takia pitää tehdä tiivistä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Nyt on se hetki koittanut, että voimme kiittää VUn, Euroopan neuvostoa siitä, että VUn kansa, kokous on perustettu. Eri per due Kiitoksia. Seuraava puhuja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Daffin asiakirja on varsin hyvä ja se selventää nimenomaan ydinkysymystä institutionaalisesti tarkastellen. Eli yksi asia ajatella päätöksentekomenettelyä ähm, hallituksen välisessä kysymyksessä ja sitten toinen asia on parlamentaarinen valvonta. Se tietysti on asia, joka kuuluu Euroopan parlamentille 36 artiklan mukaisesti. Ja sitten tämä voimakkaampi rooli, eh, mitä tulee eh, siviilimissioiden eh, talousarvioihin. Tämän vuoksi ja toisaalta tietysti taloudelliset aspektit huomioiden Ranskan senaattiin ehdotus tuntui ihan mahdottomalta mielestäni, niin voin yhtyä siihen, mitä kollegat totesivat, eli se vaihtoehdosta on lähdettävä liikkeelle. Kuitenkin yhden Severininkin esiin nostaman seikan toteaisin samanaikaisesti, tulee muistaa säilyttävä on tärkeä seikka, eli muidenkin maiden mukana olo. Ja konkreettisesti tarkastellen nyt ole ihan selvää, että pöytäkirjan artikla 10 johtaisi automaattisesti B-vaihtoehtoon. Eli että B-vaihtoehto olisi se, joka johtuisi näistä. Mutta se vaihtoehdon pohjalta tietysti voisi tarkastella sitä, miten nämä elementit laajennetut elementit eh, myöskin huomioitaisiin. Ja sehän on tässä DAFin ehdotuksessa mukana, eli COSAC spesialisoitunut sellainen. Eli katsoisin, että tässä toiminta mahdollisuutta kyllä on eh, vaikka kokonuttaisiinkin Brysselissä ja sihteeristö asiat hoidettaisiin meidän talomme kautta, ei kuitenkaan tarvitsisi lähteä liikkeä tästä hankalasta vaihtoehdosta liikkeelle. Eli vaihtoehto se C, sitä voitaisiin lähteä liikkeelle, spesifioitaisiin sitä ja tarkasteltaisiin vielä sitten eh, tavoiteasettelua kansallisten parlamenttien kannalta myöskin. Kiitos. Dibattito. Kiitos. Näin on saatu tämä keskustelu päättymään. Vielä Danjan eh, saa alivaliokunnan puheenjohtajana viimeisen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kommenteista totean tyydytyksellä, että tällainen on laaja konsensus siitä, että Radaffin ehdotus C on se, jota täsmennettäisiin, hiottaisiin, mietittäisiin yhteistyöformaattia. Ja kolmansien maiden veomaille tämä on myös tärkeä kysymys. Meillä on tällä hetkellä 20 neljä kolmatta maata osana turvallisuuspoliittisessa operaatiossa. Kaikilla on oma legitimiteettinsä. Ja mitä tulee kokousten lukumäärään, niin kaksi kertaa vuodessa olisi hyvä logistisesti, kuten jos ajatellaan kuinka paljon vaikeuksia. Meidän istunnoissa meillä on niin vaikea nähdä, että meillä on yksi istunto per istuntopuolikas. Niin. Mutta te tajuatte varsin hyvin, että jos kokoonnutaan kerran puolessa vuodessa, niin silloin otetaan kaikki toimenpiteet, mitä on tehty YTPVn toimissa, mutta meillä on 10, 15, 12, 15 kolmatta maata, jotka osallistuvat tähän seuraavat hyvin tarkkaavaisena tätä kysymyksen asettelua. Olen kuunnellut hyvin tarkkaavaisesti erityisesti edustajien Pasko ja Severinin kommentteja, mutta mikä minua hämmästyttää Ranskan senaatissa käydyssä keskustelussa on se tiedon puute. Kansallisen parlamentin edustajat eivät tunne tätä YTPPtä, sen toimintaa, sen sisältöä. He tietävät ehkä kyllä, kuinka paljon siihen liittyy sotilaallista aspektia, kuinka se liittyy kansallisten parlamenttien tai hallitusten väliseen politiikkaan tai mikä on sille varattu budjettukohta, mutta jos ajatellaan, että EUlla on 13 operaatiota meneillään, niin vain kolme niistä on sotilaallista. Meillähän on ex-Kosovossa ja Georgiassa, mutta me tiedämme, että todella pitää informoida hyvin meidän kansallisia edustajiamme ja myös tämän Euroopan parlamentin legitimiteetistä, että me olemme todella oikeutettuja osallistumaan tämän, näiden operaatioiden seurantaan ja valvontaan, koska ei ole aina kyse vain sotilaallisista toimenpiteistä. Meidän täytyy ottaa tämä kaikki hyvin huomioon. Ehdotukseni olisi se, että Andrew Duffin kanssa me perustaisimme epävirallisen työryhmän, jonka tehtävänä jokaisella koordinaattorina poliittisista ryhmistä olisi nimetä joku vastuuhenkilö, jotta voisimme todella kokoontua helposti ja olla toimi, toimintakykyisiä, tehokkaita ja antaa ehkä puhemies Busekille joitakin viittauksia meidän linjauksista, meidän tällä tavalla tiedottaa heti kansallisia edustajia ja koota tämä ensimmäinen kokous jo meidän tasolla. Me voisimme käynnistää pohdinnan eri parla- kansallisten parlamenttien valiokuntien edustajien kanssa. Niin, Daf vielä, olkaa hyvä. I completely agree with the summit. Olen täysin samaa mieltä puheenjohtaja Danjanin puheenvuoron kanssa. Lisäsin vain, että kansallisten parlamenttien ohjausryhmällä on tapaaminen keskiviikkoaamuna. Puhemies Musek tulee sinne. Tästä tullaan puhumaan. tulen raportoimaan tämän keskustelun tuloksista ja SEDEN edellisen kokouksen tuloksista ja tulemme etenemään nopeasti. Ja siirrymme operationaaliseen vaiheeseen siinä vaiheessa. No niin, Nämä kaksi viimeistä puheenvuoroa, varsinkin Danjanin puheenvuoro, varsin hyvin vetivät yhteen tätä asiaa ja on hyvä, että näin konkreettisesti nyt asioita käsiteltiin. Kiitos myös siitä, että puheenvuorot olivat riittävän lyhyitä ja ytimekkäitä. No niin, voimme varmasti nyt päättää tähän. No niin, mandaatti on nyt olemassa. Viedä keskustelu yhteen. Kirje, allekirjoitettava kirje, joka puhemies Busakille tullaan lähettämään vielä ennen 15.5. pidettävää kokousta, joka pidetään kansallisten parlamenttien kanssa. Tämähän on yksi esillä oleva aihe. Ja tässä kirjeessä sitten tuodaan esiin se näkemys, tämä kolmas C-vaihtoehto, joka nyt tuntuisi sopivimmalta tässä DAFin ehdotuksessa vaikka varsin mielenkiintoisia kommentteja esitetäänkin siitä, kuinka tätäkin vaihtoehtoa olisi vielä hiottava, jotta se paremmin sopisi kontekstiin, joka saattaa olla monimutkaisempi kuin mitä alun perin uskottiin. Eli ja tehän ja nämä asiat esiin toittekin, mutta tässä lopuksi vielä omin sanoin tämän asian esitän, eli perustettaisiin työryhmä. CD-alivaliokunnan alaisuuteen se jatkaisi tämän asian tarkastelua ja lähdetään siis liikkeelle se vaihtoehdon hienosäädöstä ja on mahdollista sitten, että kansallisten parlamenttien edustajat tarvittaessa tulisivat myöskin mukaan e, ja ulkopuoliset edustajat myöskin, e, ja tältä pohjalta voisi sitten jatkaa aiheen käsittelyä. Hyvä. Nyt voimme sitten siirtyä esityslistallamme eteenpäin.